viranomaiselta Czeslaw Sekierskin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisehdotuksen ja säännön yhdeksän mukaisen pyynnön. Tämä pyyntö välitetään parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Se on vastuuvaliokunta. Minä olen saanut GUE